puhemies 14. helmikuuta 2008 San Valentin lahjana puheenjohtajakokous päätti, että interryhmät kokoontuvat vain torstaisin parlamentissa. Sitten me olemme yrittäneet ratkaista tätä asiaa, emme ole onnistuneet. Interryhmät tällä hetkellä puhemies kokoontuvat väärä, huonona päivänä yleensä ei ole mitään saloja, eikä koskaan ole juuri ole tulkkaustakaan. Olen puhunut köyhyys ja ihmisoikeus interryhmän kanssa, mutta myös muiden interryhmien johtajien kanssa, joten parlamentin jäsenet, jotka kuuluvat näihin ryhmiin, heidän kanssaan on keskustellut. Ja pyydän nyt juhlallisesti, että puheenjohtajakokous uudelleen pohtisi ja peruisi 14. helmikuuta 2008 päätöksen ja palaisi aikaisempaan tilanteeseen, jossa annettiin vapautta näille ryhmille. Jos näin ei tehdä, niin sanon tämän aivan ystävällisesti tietenkin, että viemme tämän asian sitten täysistuntosaliin ja parlamentin parlamentti on täällä suvereeni näissä kysymyksissä. Kiitoksia puhemies. Kirillov, jäänellä Kirillov. Днес се навършват 85 години от Ангорския договор между България и Турция. Tänään on 85. muistopäivä Bulgarian traagialaispakolaisten muistoksi ja Turkin Angoran sopimuksen muistoksi. Ja nämä turkkilaiset karkotettiin lähes sata vuotta sitten. Näitä henkilöitä on kymmeniä tuhansia ja heidän asemansa on käsitelty molempien maiden välillä korkeallakin tasolla, mutta mitään tuloksia ei ole saatu aikaiseksi. Vuoden 1926 sopimus on osoitus heidän pakolaisasemastaan ja asiasta on vaikea saada tietoa esimerkiksi turkkilaisilta oikeusistuimilta, vaikka asiakirjat ovatkin olemassa. 2008 toukokuussa EU vaati Bulgarialta yhteistyötä tässä asiassa ja toivon, että hyvät naapurisuhteet tässä asiassa voittavat. Herra Tremosa. Mm. Kiitos Kiitoksia puhemies. Maitosektorilla on nyt suurta epäsymmetriaa, mitä tulee äh, viljelijöiden ja jakelijoiden suhteisiin. Maitollisuus. Tämä asymmetria ja hintojen vaihtelu ovat lisääntyneet viime vuosina. Voitot ovat vähentyneet ja samoin on vaikeaa ennakoida tilannetta, mitä tulee tuottajiin tässä ongelmassa tuotan, tuen täysin sitä, että saadaan aikaan eurooppalainen maidonvalvontaviranomainen, että saadaan aikaan parempia sopimuksia, mitä tulee määriin ja hintoihin. Tämä virasto, jota valvoisi Euroopan komissio, voisi määritellä markkinoiden tarpeet ja pohtia säännöllisesti hinnan muodostumista. Tämä järjestelmä antaisi, antaisi sektorille suurempaa vakautta, mahdollistaisi sen, että voidaan vähentää tämänhetkisiä julkisia tukia. Kiitoksia. Parakallo, I do encourage Greek in the plenary, thank you. Kiitoksia. No, Kreikan käyttöön täällä. Die Rheinische Post berichtet... Rheinische Post-lehti kertoi 15.10. perjantaina liikennekomissaari Sim Kallasin lausunnosta etusivullaan. Hänen väitetään sanoneen, että suurnopeusjunat Bratislavan ja Pariisin välillä ovat hyvin tärkeä seikka Euroopan itä-länsiakselilla ja komissio panostaa paljon siihen, että tämä yhteys saadaan aikaiseksi ja Stuttgart 2021 on tärkeä askel tällä tiellä. Onko tämä uutisankka vai ei? Kallas on todennut, että raiteet kuuluvat tähän projektiin, mutta asemat ovat kansallinen asia. Kun TEN-verkkojen rahoitus on rajallinen, niin asemat ja kaikki niihin, niihin liittyvä infrastruktuuri on rahoitettava kansallisin, paikallisin ja alueellisin keinoin. Kallas on lehdistötiedotteessa vahvistanut komission tähänastisen kannan ja hänen pitäisi selkeästi todeta, että Stuttgartin asemahanketta ja muitakaan maanalaisia asemia ei tueta EU-varoin. Puhemies, kiitoksia. Brysselissä nykyinen iskulause kuuluu budjettikuri, kuri, kuri. Tulokset ovat valitettavasti nähtävissä. Solidaarisuus ja kasvuohjelmat eivät ole mitään muuta kuin jälleen uusi isku Euroopan vähävaraisia ja eläkeläisiä kohtaan. Yleislakkoja on nähty ennennäkemättömässä laajuudessa kaikkialla Euroopassa. Ranska, Espanja, Kreikka ja myös Portugali ovat tällä lakkojen tiellä ja tämä on vasta alkua. Kysyn, kuinka paljon lakkoja vielä tarvitaan, kuinka paljon mielenosoituksia, jotta nämä äänet kuullaan ja jotta otetaan jälleen takapakkia, palataan Lissabonin sääntöihin sillä kriisi on ennennäkemättömän syvä. Ja puhemies, toivon, että tehdään muunlaisia toimia tämän kriisin voittamiseksi. Kiitos Salavrakos, Kiitos Salavrakos. Από δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο και επίσημα στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης. Kiitos puhemies. Kreikan lehdistössä on voitu lukea sellaisia uutisia, joita ei ole mitään syytä epäillä, nimittäin että Kreikkaan on matkustanut EUn e ulkopuolelta ihmisiä ilman matkustusasiakirjoja. Frontex on pyrkinyt rajoittamaan näiden paperittomien matkustajien saapumista, mutta ei kuitenkaan ole ollut mahdollista torjua heidän pääsyään maahan sen enempää meri kuin maarajoillakaan. On siis nähty jonkin verran pidätyksiä. Ihmisiä, jotka ovat tulleet rajojen yli, on jossain määrin otettu talteen, mutta tämä ongelman laajuus on erittäin suuri ja parlamentin on välittömästi päätettävä seuraavista toimista. Ensinnäkin Frontex-viraston luominen ja, ja lisäksi on arvioitava uudestaan pakolaispöytäkirjaa ja pakolaisasioiden ja laittoman maahanmuuton torjunnan rahoittamista. Tisztelt képviselőtársaim, a mai felszólásomban a magyarországi vörösiszap katasztrófáról szeretnék beszélni. Először is köszönetet... Kiitoksia. Haluaisin puhua Unkarin myrkkykatastrofista, myrkkylietekatastrofista. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka viime päivinä ovat auttaneet ja olleet solidaarisia uhreja kohtaan. On tärkeää huomata, että uhreja on ollut paljon, mutta katastrofin olisi voinut ehkäistä ennalta. EUlla on nyt tehtävänään todellakin panostaa katastrofien ennaltaehkäisyyn. Yksityistämissopimuksia on solmittu ja niiden kautta on päässyt valtaan oligarkia ja nämä yksityistämissopimukset on nyt tarkasteltava, tarkastettava uudestaan. Epäoikeudenmukaisesti tehtaita on kapitalisoitu ja tälle kurjuudelle on nyt EUn avulla tehtävä loppu. Herr talman! Miljö- och klimatfrågorna berör... Kiitos puhemies. Ilmasto- ja energiakysymykset koskevat meitä kaikkia. Nehän ovat globaaleja. EU voi olla johtavassa roolissa näissä asioissa. Ja ympäristöasiantuntijat ovatkin väittäneet, että toiseksi suurin päästölähde teollisuuden jälkeen ovat Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa olevat yksinkertaiset uunit, joissa valmistetaan ruokaa. Meidän on otettava tämä tieto huomioon, sillä nykyään on aurinkovoimalla toimivia laitteita, jotka voivat poistaa 95 prosenttia niistä päästöistä, joita hiilen ja lannan poltosta näissä tilanteissa aiheutuu. Puhemies, on, on mainittava, että Lähes kaksi miljoonaa ihmistä kokee ennenaikaisen kuoleman, koska he joutuvat hengittämään näitä haitallisia savukaasuja. EUn on panostettava tähän asiaan, sillä se on konkreettinen mahdollisuus pelastaa ihmishenkiä ja ympäristöä. Sitten Maatula yksi minuutti. Zilele acestea au fost făcuți pași concreți. Kiitoksia puhemies Näinä päivinä on tehty konkreettisia toimia, jotta saataisiin lisää energiaturvallisuutta. Kyseessä on kaasu, varojen tuominen useista lähteistä. Kyseessä on Aratin ja Segetin, Romanian ja Unkarin välinen kaasuputki, joka on EUn rahoittama. Kyseessä on esimerkki onnistuneesta investoinnista ja yhteistyöstä Euroopan maiden välillä. Siihen tulee yhteen toimivuutta ja molempiin suuntiin liikenne astuu voimaan ennen vuotta 2014. Tähän sisältyy myös kasvun varastoinnin lisäämistä, joka lisää kaikkien alueiden maiden energiariippumattomuutta. Maat voivat auttaa toinen toisiaan kriisin sattuessa ja hinnatkin vakautuvat alueellisella tasolla – eikä olla ainoastaan riippuvaisia yhden toimittajan kanssa solmittavista sopimuksista. Nabukko ja Agri-hankkeet toivottavasti myös onnistuvat. Kiitoksia. Kiitos Mirski, Mirski. Kungs. Es gribu pievērst jūsu uzmanību interesantu momentu. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiinnittää teidän huomioon erittäin kiinnostavaan piirteeseen täällä parlamentissa meidän työhömme. Torstaisin lähes kaikki mepit lähtevät Strasburgista siinä puoli kahden aikaa iltapäivällä. Ja kuten me kaikki tiedämme, tähän aikaan on tämä erityinen talisjuna, Kertokaa tätä logiikkaa nyt hiukan. Minkä takia kello 16 me äänestämme ihmisoikeuskysymyksistä. Miksi suunnitelta äänestyksen, kun tiedätte, että 95 prosenttia parlamentin jäsenistä ei tule osallistumaan äänestykseen? Tämä on todella typerää. Minä oletan, että puheenvuoroni ei kuulla, ja se on myös varsin surullista. Kiitoksia. Kirja Sarpu, Sarbu, yksi minuutti. Președinte, într-un stat membru... Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin jäsenvaltiossa Romaniassa rikotaan demokratiaa ilman seuraamuksia. Vallassa oleva puolue toimii näin. Presidentti, puhemies ja 85 jäsentä oli paikalla. Hän saattaisi kuitenkin, että jäseniä olisi ollut 170 tuolloin äänestettiin tärkeästä laista kaikille kansalaisille. Kuseessa oli laki, joka koskee uusia eläkkeitä ja sen kautta nostettiin eläkeikää ja laskettiin eläke toisella tavalla niin, että eläkkeiden määrää laskettiin monille kansalaisille. Oppositio vastusti tätä, mutta se ei ollut paikalla tämän petoksen, petoksen tapahtuessa. Kamera, kamerat osoittivat, mitä tapahtui ilman lehdistön ja opposition vastustusta. Se olisi tänään hyväksytty Romanian presidentin taholta. Schmidt, yksi minuutti. Today, Mr. President, the Swedish government... Tänään, puhemies, Ruotsin hallitus on saanut lausunnon David Isakin tapauksesta. Hän on ollut yhdeksän vuotta vangittuna. Hän on ruotsalainen toimittaja, joka harjoitti mielipiteen ilmaisunsa vapautta. Sekä EUn lainsäädännössä että ihmisoikeussopimusten perusteella EUn on käytettävä kaikkia diplomaattisia ja muita keinoja, jotta voidaan varmistaa, että David Isak saa harjoittaa perusoikeuksiaan. Eritrea on maailman köyhimpiä maita ja se on riippuvainen EUn avusta. Ja meidän on käytettävä tätä neuvotteluvalttina, kun vaadimme David Isakin vapauttamista. Huomenna komission jäsen Pibalksin ja toisen komission jäsenen tulee, heitä tulee tapaamaan lähetystä Euroopan parlamenttiin ja toivon, että Eritrean presidentti tässä samassa yhteydessä ottaa vakavasti. Pyytämme vapauttaa Isakin. Joe, Joe Higgins, yksi minuutti. Puhemies, syyskuussa vietin viikon Kazakstanista meillä oli GUE-ryhmän delegaatio siellä vierailulla parlamentista Kazakstan Nazarbayevin johdolla. Se on, on totalitaarinen diktatuuri, jossa rikotaan systemaattisesti ihmisoikeuksia vastaan. Tapasin monia ryhmiä, jotka taistelivat ihmiset oikeuksien puolesta, työn oikeuksien puolesta. Saimme hirvittäviä esimerkkejä äärimmäistä julmuudesta monissa vankiloissa. Siellä on hiljattain tässä alennetaan vankien ihmisarvoa. Siellä ihmisiä ruoskitaan, raiskataan. On hävettävää, että Kazakstan on saanut johtaakseen etujärjestön 2010 vuonna. Ja valtion päämiesten suuri kokous pidetään myös maan pääkaupungissa. Nazarbayev presidentti, joka on vastuussa tästä painajaisesta, vierailee virallisesti EU-ssa ja hänet ottaa vastaan parlamentin puhemies herra Busek, samoin komission puheenjohtaja hän on tietysti vastaan, koska sieltä löytyy valtavasti kaasua ja öljyä, ja me käymme heidän kanssaan kauppaa, mutta minä pyydän, että nämä johtajat ottavat esille tämän tilanteen. Järkyttävä ihmisoikeus, oikeuksien alentaminen, ja vaaditaan, että tällainen ihmisoikeuksia alentava toiminta siellä päättyy. Nelle ultime settimane più di una... Viime viikkoiden aikana yli 30 Henkilö on ollut nälkälakossa heidän maidensa valtaamisen takia he, johtuen myös terrorismin vastaista laista, joka on ollut voimassa terroristidiktatuurista alkaen. Kuitenkaan mitään humanitaarista kirjallista tointa ei ole hyväksytty. Tällä, tänä päivänä Nälkälakko on päättynyt, mutta syyt siihen ovat edelleen olemassa, niin kuin huhtikuussa YK on esittelijä alkuperäiskansojen alalta tunnusti. Työ, kansainvälisen työjärjestön säännösten ja alkuperäisasukkaiden oikeuksien mukaisesti Euroopan parlamenttikin on käytettävä kaikkia mahdollisia välineitä niin, että Chile täyttäisi kansainväliset velvoitteensa. Kiitoksia. O Kirjus Stojanov, για tuo. λεπτό. yksi minuutti. Господин председател, имах намерение да взема отношение. Puhemies, haluan, halusin puhua tulevasta keskustelusta Bulgarian kansalliskokouksen kanssa. Aiheena on kansanäänestys Turkin liittymisestä EU-hun. Mutta herra Kirilov minua tässä provosoi. Hän kirjaimellisesti toisti puheen, jonka puhe, puolueeni puheenjohtaja piti Bulgarian parlamentissa pari päivää sitten. Haluan kertoa teille, hyvät kollegat, että nämä ihmiset, jotka on karkoitettu tältä alueelta, he, he eivät omistaneet he ovat omistaneet asuntoa, että heillä on paperita heidän omistuksistaan, he joutuivat jättämään lapset taakseen, koska kun lapset itkivät, turkkilaiset tulivat paikalle tappamaan lapset. Turkki tässä tavallaan harjoitteli Armenian kansanmurhaansa ja tämä oli kansanmurho viittä tuhanta bulgarista vastaan, jotka tapettiin ja 300 000 bulgarista karkotettiin alueelta. Siksi vaadin, että e- Turkkia ei hyväksytä EU-hun. Skelakakis yksi minuutti. Κύριε Πρόεδρε, Jean-Claude Juncker puhemies. Jean-Claude Juncker totesi eilen, että vuodesta 2008 lähtien olemme aina uudestaan ja uudestaan kuulleet, että Kreikan hallitus on tehnyt oikeat toimet, mutta tämä ei kuitenkaan ole toiminut, koska euroryhmä ei ole mikään virallinen elin. Kreikan vaje on yli 400 miljoonaa euroa ja se on yli kaksi kertaa enemmän kuin toukokuussa oli suunnitelmissa. Miten on mahdollista, että tämä kaikki on voinut noin vain sat- yllättäen sattua? Eivätkö valtiovarainministerit euroryhmässä ole huomanneet tätä, vaikka asiasta on keskusteltu? Ecofinillähän on institutionaalinen vastuu, mutta ongelma ei välttämättä ollut ennusteiden heikkous, vaan se, että poliittiset kriteerit pääsivät tässä niskan päälle. Kreikan kansalaiset ovat veronmaksajia, eikö heillä sitten ole oikeus saada tietoa siitä, miten asiat ovat. Me tarvitsemme hyvin riippumattomia viranomaisia, jotka käsittelevät näitä kriteerejä ja toivomme, että kaikkiin sovelletaan kriteerejä samalla tavalla. Rivellini, yksi minuutti. Presidente, Kiitoksia, puhemies. EU-Kiina Huippukokous päättynyt 6. lokakuuta. Lehdistökokous kuitenkin peruutettiin logistisilla tekosyillä. Euroalue pitää juania liian matalana ja EU on pyytänyt Kiinaa nostamaan sen arvoa. Tämä aiheuttaa vahinkoa yrityksille kesäkuusta alkaen Kiinan äh, valuutta on käyttäytynyt niin, että se on ollut erittäin huono uutinen euroalueen valtioille. Näyttää siltä, että Euroopan ainoa valta, jolla ei ole mahdollisuuksia devalvoida EU-Kiinaa suhteessa meillä on eroja työolosuhteissa, raaka-ainehinnoissa. Kiinan, Kiinan on erittäin protektionistinen, on aivan mahdotonta kilpailla niiden kanssa, Kiinan kanssa, mikäli EU on, euro on liian vahva. Tuo, pyrimme no, ensi viikolla käsittelemään näitä asioita Kiinan kanssa neuvottelussa. Mr. Rivellini, you make me look unfair to your other... Rivellini, jos puhutte noin pitkään, niin se on epäreilua muita kollegoja kohtaan. Ja yritän kyllä olla hyvin reilu kaikkien suhteen ja siksi onkin tärkeää, että pyritte pitämään kiinni tästä aikarajasta. În contextul în care se pune tot mai acut problema reducerii transportului la mari distanțe. Puhemies, elintarvikekuljetusten ongelma ja paikallisen tuotannon tukeminen ja sopeuttaminen markkinaehtoihin on tärkeää meidän on tuettava lampaanlihan tuotantoa yhteisössä. Ei voi olla, että tuemme tuhannen kilometrin päässä tapahtuvaa lampaanlihan tuotantoa, kun sitten omien tuottajiemme on kaupattava sitä heikolla hinnalla. Romania on EUn viidenneksi suurin lampaanlihan tuottaja ja lampaanlihan vienti on hyvin tärkeää meidän taloutemme kannalta. Ottaen huomioon nämä seikat sekä sosioekonomiset vääristymät siinä tilanteessa, että sivutetaan yli tuhatvuotinen perinne, vuotinen perinne, niin toivomme komissiolta tukitoimia, jotta EUn lampaanlihatuotannon taantuma saadaan pysäytettyä. Arsenis, yksi minuutti. Το 2008 είχαμε τη μεγαλύτερη επιστημιστική κρίση. Puhemies, 2008 näemme maailman toistaiseksi suurimman elintarvikekriisin ja erityisesti Afrikassa vallitsi nälänhätä. Samanaikaisesti kuitenkin tuotimme enemmän viljaa kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on valtava paradoksi, joka osoittaa, asiaan liittyvät vaikeudet. On suuria kauppayrityksiä, jotka keinottelevat elintarvikkeilla ja pörsseissä käydään kauppaa peruselintarvikkeilla, mikä nostaa niiden hintoja. Ne ovat leluja. Ja näin ei saisi olla, sillä se johtaa miljoonien ihmisten tuhoon maailmassa. Tällaista kehityskulkua ei voida enää hyväksyä, vaan on luotava puitteet eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla ja yritysten on noudatettava näitä puitteita. Obrigada, presidente. Figueiredo, minuutti. Kiitos puhemies. Maailman ihmiskaupan vastainen päivä oli ja meni. Meidän olisi pitänyt kiinnittää siihen enemmän huomiota kuin teimme. Ja meidän pitäisi osoittaa, että meitä kiinnostaa aihe muutenkin kuin sanojen tasolla. Euroopassakin vuosittain satoja tuhansia ihmisiä joutuu ihmiskaupan uhriksi, heitä nöyrytetään, he kokevat nälkää ja kurjuutta, ja maailmanlaajuisesti luvut ovat miljoonissa. Tämä on yksi kapitalismin synkimmistä varjopuolista, ja monilla suurilla eurooppalaisilla valtioilla on oma suuri vastuunsa tässä asiassa. Eilen oli maailman kurjuuden vastainen päivä ja tänään on Euroopan ihmiskaupan vastainen päivä. Nämä ovat hyviä hetkiä tarttua maailmanlaajuisiin toimiin näiden ilmiöiden torjumiseksi ja neoliberaalille politiikalle on pantava loppu samoin makroekonomisille keinotteluille, jotka edistävät tällaista sosiaalista kurjuutta ja ristävät työntekijöiden oikeuksia, mistä viimeaikaiset mielenosoitukset ovat osoituksena. Kirjus yksi minuutti. Hyvät naiset ja herrat, 67 vuotta Benito Mussolinin kaatumisen jälkeen Etelä-Tirolissa pidetään edelleenkin yllä ja hoidetaan fasistisia muistomerkkejä etelätirolilaisille Nämä ovat näkyvä osoitus epäoikeudenmukaisuudesta heidän arjessaan ja aivan käsittämätön menneisyyden muisto 2000-luvun Euroopassa. Franco Frattini komission suulla on vaatinut eurooppalaista lainsäädäntöä, jossa kielletään natsisymbolit ja samoin myös Etelä-Tirolissa fasismin muistomerkit olisi pitänyt poistaa. Kuitenkaan näin ei ole tehty. Komission pitäisi tehdä aivan selväksi, että tämä, vast, tämä loukkaa vähemmistöjen oikeuksia ja Lissabonin sopimusta sekä EUn lainsäädäntöä. Lisäksi vähemmistön suoja on pyrittävä varmistamaan kaikkialla ja sen rikkomisesta on oltava viralliset sanktiot olemassa. Sikierski yksi minuutti. Sikierski, yes rok 2010 został ogłoszony... Puhemies, 2010 on julistettu vuodeksi, jonka aikana pitäisi voittaa äärimmäinen köyhyys. Meillä oli 23. vuosipäivä köyhyyden voittamisesta YKssa. Monia tapahtumia on järjestetty kautta maailman ja on osoitettu, huomiota syr- syrjäytyneisiin ihmisiin. Tämän, tämän päivän tarkoituksena on osoittaa ihmisille, että pitää toimia äärimmäisen köyhyyden köyhyyttä vastaan. Sitä pitää tehdä prioriteettikysymys. Meidän pitää myös tarkastella läheisemmin köyhyyden syitä Euroopassa. Tämän takia ohjelma, jossa jaetaan ilmaiseksi elintarvikkeita ihmisille. Meidät, me toteutamme tällaista politiikkaa Euroopassa. Tämä aloite on erittäin tärkeää myös tällaisena päivänä muistaa, koska äärimmäinen köyhyys koskee valtavaa määrää ihmistä kautta maailman. Gutierrez, yksi minuutti. Mr. Gutierrez. Sergio. Kiitoksia puhemies. Kansainvälinen ihmiskaupan vastainen päivä toi esille tietoja, joiden pitäisi saada meidät toimimaan. Yli 90 prosenttia Euroopan prostituutiosta on peräisin pakotuksesta ja kiristyksestä. Meidän on pohdittava, teemmekö kaikkemme, jotta voimme suojella tuhansien naisten ihmisoikeuksia joita suojella myös Lissabonin sopimuksen perusoikeuskirjassa. Emme puhu ainoastaan kaikkien ma- maailman vanhimmasta työ- työstä, vaan myös viimeistä orjuuden muodosta. Näissä maissa pyritään ehkäisemään tätä, mutta toimet eivät vielä riitä. EUsta pitäisi tulla yhteinen alue tässä, tämän alueen toiminnassa. Tarvitaan valistusta ja on vaikeutettava esimerkiksi alan mainostamista. Tarvitaan kahden välisiä sopimuksia kolmansien maiden kanssa niin, että voidaan toimia alkuperämaissa. Meidän on nyt mahdollisuus toimia. Haluaisin vedota tähän parlamenttiin niin, että se voisi toimia kansalaisten suojelun. Kiitoksia. Tarabella, yksi minuutti. Euroopan, e- Euroopan elintarviketurvallisuus antaa tieteellisiä tietoja, mitä tulee riskeihin. Elintarvikeketjussa hyvät kollegat, puhemies, epäilen, että enkä ole tässä ainoa. Otetaan esimerkki esimerkiksi Tanskasta tai Ranskasta, jossa kielletään bisphenol A läsnäolo. Monet tutkimukset kuitenkin osoittavat, että se on haitallista. Kuitenkin EFSA vieläkin sallii tämä, sitä löytyy kulutustuotteista EFSA on myös hyväksynyt kaikki GMO-pyynnöt koskien 125 luvanantoa. Tämä on vähän outoa. Komissaari viime viikolla otti etäisyyttä EFSAan, mikä tulee bisfenoli Ahan, ja pyytänyt myös selvennyksiä virastolta. Minä pyytän sitä mahdollisimman nopeasti ja minimissään pidetään yhteinen kuuleminen maatalousvaliokunnassa, jossa EFSA on mukana meidän parlamentissa pitää ottaa esille näitä epäilyjä, jotka, jotka liittyvät virastoon. Tässä on kansanterveys kyse, kyseessä. Ei vain yksi minuutti. mesajul meu este adresat uh, președintelui Hyvää iltaa. Minulla on viesti parlamentin puhemiehelle herra Buzekille. Joitakin kuukausia sitten olitte Romaniassa parlamentin edessä. Potetoitte, toitte, tuitte presidenttiä ja hallituksen kiristystoimia. Mutta jo yli kuukauden ajan voin kertoa, että Romania on maa ilman parlamenttia. Yli kuukauden ajan Romaniassa ei järjestetä kokouksia parlamentissa eikä päätöksiä tehdä, koska siellä tapahtui tämä petos koskien eläkelakia, josta teille kollegani täällä kertoi. Se, että puhemies ei ota kantaa eikä tuomitse näitä käytäntöjä, koska PDL tukee näitä käytäntöjä ja petokset ovat normaali käytäntö Romanian parlamentissa. Haluaisin tietää, tukeeko Busek tätä puoluetta PDL ja nyt vallassa olevia Tuetteko Bokin hallitusta? Binev, yksi minuutti. Jami kollegi. Вярвам, että Euroopan съюз и всички... Kiitoksia puhemies. Minä uskon, että on Meidän kaikki tässä pyrkät kriisistä ulos. Jotkut maat ovat pärjäämässä, toisia taas tämä uhkaa enemmän kovemmin kuin muita syystä toista. Uskon, että vahvemmat Euroopan markkinat ovat periaatekysymys jäsenvaltioissa. Siksi minua suuresti huolettaa EUn aikomus ottaa käyttöön äh, tulliton kauppa Pakistanin kanssa. Ymmärrän kyllä, että Pakistan kärsi luonnonkatastrofista tulvista, mutta mielestäni että ei ole oikein, että käytetään syynä, tekosyynä sille, että aletaan uhkaamaan eurooppalaista kauppaa aivan erityisesti – tekstiiliteollisuutta. Tekstiiliteollisuusjärjestöt, jotka ovat ottaneet yhteyttä minuun, jotta auttaisin heitä. Bulgaria on pieni maa. Kriisi on siellä jyllää täysillä ja pakistalaiset tuotteet uhkaavat Bulgarian tuotantoa. Kriisin aikana se, että säästetään Euroopassa markkinoita, sillä on yhä suurempaa merkitystä. Tulliton kauppa Pakistanin kanssa ei ole oikea tapa edetä, jos haluamme tällä selvitä kriisistä Euroopassa. Kiitoksia. Ensi yksi minuutti. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să atrag atenția asupra situației sociale de gravă în care... Kiitoksia puhemies. Haluaisin puhua Romanian erittäin vakavasta sosiaalista ja taloudellista tilanteesta. Hallituksen kriisivastaiset toimet ovat tehottomia ja ne ovat hyvin voimakkaasti epäsosiaalisia. Ne ovat uhka, uhka perusoikeuksille, terveydenhuollolle, oikeudelle, terveellisen elämään. Mikä, mitä seurausta niillä on? On 8 prosentin inflaatio esimerkiksi. BKT on vähentynyt valtavasti. Poliisien on pamputettava mielenosoittajia AY-järjestöt järjestävät mielenosoituksia ja protesteja. Hallitus toimii kansalaisten intressien vastaisesti. Euroopan komissiolla on välineitä valvoa jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa. Siksi komission on otettava kantaa näihin vyönkiristystoimiin, jotka rikkovat perusoikeuksia. Kiitoksia. Valtsiitis, yksi minuutti. Ačiū, Kiitos. Puhemies. Kymmenes lokakuutta Lisko Gloria-niminen alus, joka oli matkalla Kiilistä Liettuaan, joutui merihätään ja terrorismo grėsmės. Europos Sąjungoje po rugsėjo 11 didelis dėmesys buvo skirimas orlaivės keliaujant. Syyskuun 11. päivän jälkimainingeissa olemme keskittyneet ensisijaisesti lentomatkustajien oikeuksiin ja olemme jättäneet vähemmälle huomiolle muiden kuljetusmuotojen käyttäjät. On tärkeää saada käyttöön vastaavat turvallisuusvalvontamekanismit muissakin muodoissa ja testattava, tarkistettava niitäkin säännöllisesti. Kiitoksia. Nevedalova, yksi minuutti. Thank you very much.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 nykyisen interimme presidentin on sanottu, että on ja ollaan muuttamassa järjestelmää, ollaan siirtymässä kohti demokraattista parlamentarismia, mutta pian meidän saapumisen jälkeen tuli hämminkiä ja poliittiset puolueet äh, kiistivät vaalitulokset, vaikka kansainväliset järjestöt totesivatkin, että vaalit sujuvat hyvin. Maa on todella surkeassa asemassa. Mon, monien on luovuttava osanpakosta meidän on nyt taistelevat yhteisen johtajan puolesta. Pyytäisin, että parlamentti keskittyisi enemmän Keski-Aasiaan. Siellä käydään vaikaita aikoja. Kyseessä on Kirgistan, mutta ei ainoastaan Kirgistan, vaan myös Tajikistan ja lähellä oleva Afganistan. On tärkeää muistaa tämän alueen merkitys ja keskityttävä siihen enemmän. Kiitoksia. Last but not least. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Kalfin yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiinnittää huomionne joihinkin tärkeisiin kysymyksiin, jotka liittyvät eh, internetturvallisuuteen. Meidän pitää estää riskejä, jotka liittyvät nettiin. Ennaltaehkäisy on paljon tehokkaampaa kuin vahingon korjaaminen väärinkäytöksestä johtuen. Tämä vaatii huomatta muutamia toimenpiteitä. Ensinnäkin turvallisuus internetympäristössä, sen pitää olla dynaamista turvallisuutta. Meidän pitäisi ennakoida uhkia. Toiseksi internetin liittyvä lainsäädäntö ei saa rajoittaa tiedon, tietoteknologian kehittymistä. Kolmanneksi tarvitsemme dynaamista horisontaalista koordinaatiota kaikkien internetturvallisuuteen liittyvien tahojen välillä ja sitten vankkaa kansainvälistä yhteistyötä ja mekanismeja. Haluaisin, että Euroopan komissio aivan erityisesti korostaisi, mitä tulee siihen, kun täytäntöönpanen eurooppalaista eh, internetturvallisuuslainsäädäntöä ja toimenpiteitä. Pitäisi olla sellaisia mekanismeja käytössä, jotka koordinoivat myös kansallisen politiikkoina näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Hyvät kollegat, seuraava kohta esityslistalla on edustaja Kosusnikin mietintö, joka koskee eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuutta.